microphone? Yeah. Thank you much. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, als nächster Punkt der Tagesordnung. Hyvät kollegat, seuraavana esityslistalla on Salafrankan mietintö latinalaista Amerikkaa koskevasta EUn strategiasta. En kuitenkaan näe nyt herra Salafrankaa paikalla. Näin hänet kyllä, hänen tulevan sisään, mutta voisiko joku nyt yrittää saada hänet kiinni, vaikka hänen ryhmästään? Ich kann nicht einmal Frau Ashton zuerst das Wort geben, denn sie hat auch anscheinend noch was. En voi antaa puheenvuoroa myöskään Rova Ashtonille, koska hänelläkin tuntuu olevan nyt jotakin muuta tärkeämpää tekemistä kuin olla täällä. Hyvät kollegat, nyt keskeytämme istunnon pariksi minuutiksi. liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir können dann wieder fortfahren. No niin, hyvät kollegat, nyt voimme aloittaa. Salafranka varmaan keskeyttää keskustelunsa hetkeksi. Hän saa pian puheenvuoron, kun hän vain pääsee vielä paikallensa. Toistan vielä siis, että nyt aloitamme keskustelun Salafrankan mietinnöstä, joka koskee latinalaista Amerikkaa koskevaa EUn strategiaa. Salafranca, teillä on neljä minuuttia aika puhua. Si, eh, signora Presidenta, Niin, puhemies. Ashton on saapumassa. Haluaisin odottaa hetken, jotta hän olisi paikalla ja jotta hän nyt kuulisi parlamentin kannan, niin sieltä hän nyt saapuukin. Gut, dann haben wir die ersten Hauptpersonen dann. No niin, nyt olemme saaneet tänne pääosan esittäjät paikalle. Tämä on hienoa. Vielä kolmas yritys päästä siis alkuun. Herra Salafranca, teillä on esittelijänä neljä minuuttia aikaa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, korkea edustaja. Haluaisin sanoa, että tämä mietintö, niin kuin se hyväksyttiin valiokunnassa, siinä todetaan, miten Espanja on puheenjohtajavaltiona toiminut. No, neuvostoa nyt ei ole edustettuna. Tämä on aika merkillistä, koska tässä käsitellään Latinalaista Amerikkaa. Ja haluaisin kiittää myöskin komissiota tiedonannosta, joka liittyy kahteen toimijaan globaalissa yhteistyössä. Ja on vaikea löytää kahta aluetta, joissa on yhtä paljon yhtäläisyyksiä kuin Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Nämä luvut ovat tunnettuja. Yli miljardi asukasta, yli 25 prosenttia maailmanlaajuisesta bruttokansantuotteesta. Ja se on myöskin hyvin merkittävä osa YK jäsenvaltioita. Nämä lukemat osoittavat, että EU on suurin kehitysavun antaja ja merkittävin investoija tällä alueella ja tärkein kauppakumppani. Mutta lukuja tärkeämpää on se, että Euroopan unioni ja Latinalainen Amerikka ovat muutakin kuin markkina-aluetta. Meillä on hyvin paljon samoja arvoja ja periaatteita, demokratia, moni, tasoinen tahtoinen vapa, ilmaisunvapaus ja kaikenlaisen diktatuurin ja autoritarismin vastustaminen. Ja tämä huippukokous tulee nyt erittäin tärkeään aikaan EU-suhteen, koska sen jälkeen kun on uudistettu nyt asioita Lissabonin sopimuksen jälkeen, me olemme nyt vähän ongelmissa omien talous- ja rahavaikeuksien kanssa. Ja nyt ensimmäistä kertaa kansainvälinen valuuttarahasto ei nyt tulekaan auttamaan latinalaisen Amerikan maata, vaan EUn jäsenvaltiota, joka on mukana euroalueella. Kun katsomme nyt kasvua EUssa viime vuoden osalta, meillä oli puolen prosentin kielteistä kasvua, kun taas latinalaisesta Amerikassa tämä oli miinus 1,8 prosenttia. ensi vuoden osalta EU:ssa on kasvu 0,7 prosenttia ja Latinalaisessa Amerikassa 1,5 prosenttia. Eli huippukokouksessa, no siinä ei puhuta nyt pohjois-eteläkseistä niin kuin tavallisesti, vaan kahden tasa-arvoisen kumppanin välillä. Ja meidän täytyy nyt katsoa vähän menneisyyteen ja voimme olla tyytyväisiä siihen, mitä on saatu aikaan viime vuosina. Mutta on selvää, että vielä paljon on tekemättä. Ja tässä mielessä Ashton vuodesta 2010 EU on tehnyt assosiaatiosopimuksia Meksikon ja Chilen kanssa, ja kuitenkin Yhdysvallat on tehnyt koko Keski-Amerikan kanssa sopimuksia myöskin Kolumbian ja Perun ja monien merkosurmaiden kanssa. Ja meidän täytyy nyt ottaa menetty aika takaisin, meidän täytyy miettiä strategiaa, Meksikon ja Chilen suhteen. Meidän täytyy soveltaa lausekkeita näistä sopimuksista. Meidän täytyy saada aikaan sopimuksia Keski-Amerikan kanssa. Siellä pitää toimia vähän avokätisemmin. Ja meidän täytyy parlamenttina toivottaa tervetulleeksi teidän aloitteitanne, jolla luottaisiin euro, latinalainen Amerikka, rahasto. Mutta tämä huippukokous ei ole vain yksi huippukokous muiden joukossa. Meillä on hyvin selkeä kysymys. Jos me menetämme markkinoita tällä alueella ja putoamme 25-15 prosenttiin esimerkiksi Kiinan takia, silloin meistä ei tule enää kovin merkittäviä kumppaneita. Ja pyytäisin, että te korkeana edustajana ja komission varapuheenjohtaja lähetätte selkeän, selkeästi määritelmän viestin tästä uudesta Euroopasta latinalaiseen Amerikkaan vanhoille ystävillemme. Kiitoksia. Pardon? Sorry, Mr. Salamanca, I didn't understand it with um, my earphones and I didn't understand, I couldn't listen in Spanish because it was too soft. Niin, en kuullut nyt espanjaa, mutta jos teillä on kaksi minuuttia tässä lopuksi, niin voitte saada vielä päätteeksi sitten kaksi minuuttia lisää puheaikaa. neljä minuuttia aluksi ja kaksi sitten päätteeksi. Kiitoksia herra Salafranca ja seuraavaksi rouva Ashton, olkaa hyvä. Uh, Hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. On ilahduttava olla täällä Euroopan parlamentissa taas ja olen odottanut tätä keskustelua kovasti, joka koskee siis suhteita Latinalaiseen Amerikkaan. Haluaisin aloittaa kiittämällä edustaja Salafranca erinomaista mietinnöstä, joka selkeästi osoittaa, miten näkemykset ovat lähentyneet kahden toimielimemme välillä. Euroopan unionin erittäin antoisessa kumppanuussuhteessa tällä alueella. On hyvä, että parlamentti vahvistaa suhteitaan latinalaisen Amerikkaan mukaan lukien parlamentin välisen vuoropuhelun. Nämä ovat oleellisia elementtejä, kun halutaan luoda vahva läsnäolo tuolla alueella. Tuleva huippukokous on aivan erinomainen mahdollisuus toistaa tämä sitoumuksemme tuolla alueella ja päättäväisyytemme syventää tätä kumppanuutta. Aivan kuten mietinnössä todetaan, kumppanuus on ollut menestyksellinen. EU on Latinalaisen Amerikan toiseksi suurin kauppakumppani ja suurin investoija tuolla alueella. Olemme laajentamassa yhteistyötämme muuhunkin kuin taloudellisella alueella kattamaan asesta riisunnan, kysymyksen ilmastonmuutokset. Tämä on mielessä komission omassa strategiassaan ja tiedonannossaan, jonka nimi on Euroopan unioni, Latinalainen Amerikka, globaalit toimijat kumppanuudessa – pääasiassa päätelmämme olivat se, että vuoropuhelua vahvistetaan, vahvistetaan kahdenvälisiä suhteita, otetaan huomioon monimuotoisuus tuolla alueella ja mukautetaan yhteistyöongelmia niin, että voidaan saada tulos suuntautuneita tavoitteita. Olemme työstäneet erilaisia aloitteita lähes yhteistyössä Brasilian ja Meksikon kanssa strategisten kumppanuuden puitteissa Chilen kanssa. Perun ja Kolumbian kanssa olemme vieneet loppuun neuvottelut monenvälisistä kauppasopimuksista ja aiomme saada assosiaatiosopimuksen Keski-Amerikalle tulevaisuudessa ja haluamme jatkaa neuvotteluita Merkosurin kanssa. Olemme myöskin te- intensifioineet vuoropuhelua kestävässä kehityksessä, maahanmuutossa ja laittomien huumausaineiden torjunnassa. Nämä ovat tärkeitä osia vuoropuhelusta, ja vahvistavat suhteitamme. Me voimme tehdä paljon käytännössä alueellisessa integraatiossa. Ja se on erityisen tärkeää kun EU ja Latinalainen Amerikka voivat yhdessä keskittyä prioriteettialueisiin. Huippukokouksesta olen aivan samaa mieltä, että se on tärkeä tilaisuus. Haluamme saada aikaiseksi toimintasuunnitelmaa, jotka kattaa avainalueet, tiede, teknologia, innovaatio, ympäristö, ilmastonmuutos ja niin edelleen. Toiseksi täytyy huomioida, että kehitystä on tehty eri osa-alueilla ja on vahvistettu kahdenvälistä kumppanuutta. Aivan kuten Salafrankkakin totesi, investointirahaston käynnistäminen ja EU-Latinalaisen Amerikan Karibian alueen säätiön vahvistaminen. Näiden suhteiden vahvistaminen merkitsee myös sitä, että maailma muuttuu nopeasti ja meidän täytyy pyrkiä maksimoimaan se potentiaali, joka meillä on. Minusta on ilahduttava saada olla täällä paikalla tänään ja saan kuulla nyt sitten jäsenten näkemyksiä ja vastata kysymyksiin. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kiitoksia, Rova Ashton. Seuraavaksi kehitysvaliokunnan lausunto Rova Gres, kaksi minuuttia. Chers collègues, avant le sommet... Hyvät kollegat, ennen Madridin huippukokousta nyt talouskriisissä, ympäristökriisissä, EUlla on roolinsa. Yhteistyörooli kehitysyhteistyössä. EU on johtaja kehitysyhteistyöasioissa ja EU on suurin lahjoittaja lähes kolme miljardia kymmenen vuoden aikana. Kehitysyhteistyövaliokunta on iloinen siitä, että komissio on sitoutunut vuosituhannen kehitystavoitteisiin, erityisesti koulutuksen osalta, ja olen iloinen siitä, että ulkoisen mietinnön, mietinnössä puhutaan myöskin murhista ja ilmastonmuutoksen torjunnasta. Kuitenkin on ikävää, että siinä ei puhuta konkreettisista toimista ja kunnollisesta kehitysstrategiasta. Kööpenhaminen jälkeen Kehitysyhteistyövaliokunta halusi kiinnittää huomiota innovatiivisiin hankkeisiin Latinalaisessa Amerikassa. Tästä puhuttiin Cochabamban huippukokouksessa tällä viikolla. Meidän täytyy noudattaa poliittisia, sosiaalisia, ympäristö- ja kulttuurioikeuksia alkuperäiskansojen osalta, ja sen täytyy olla ytimessä transatlanttisissa suhteissa. Ja me haluamme myöskin korostaa Kolumbian suhteen kysymyksiä. Meidän täytyy noudattaa kaikkia sovittuja sääntöjä. Ja myöskään ei ole viitattu terveydenhuoltoon tai julkisiin palveluihin. Ja henkilökohtaisesti en usko, että me voimme tehdä jatkuvasti tutkimuksia, jotka eivät mahdollista vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa. Meillä ei voi olla lisää budjettikohtia, jotka liittyvät kehitysapuun, jos ei ole selkeästi määriteltyjä tavoitteita. Meidän täytyy miettiä, ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksiä. Ja EUn ja Atlantin Amerikan yhteistyö ei ole pelkkää talouskysymystä. Meidän täytyy miettiä myöskin Perun ja Kolumbian kanssa tehtyjä sopimuksia. Me haluamme lisätä alueellista integraatio, integraatiota ja vastustamme sopimuksia, jotka heikentävät tätä integraatiota. On meidän vastuumme suojella ihmisoikeuksia ja ympäristöä kaikissa ulkosuhteissa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi ryhmien puhujat. Ensin herra Salva, puolitoista minuuttia. Puhemies, hyvä korkea edustaja, kollegat. Mielestäni meidän täytyy pitää latinalaista Amerikkaa äärimmäisen tärkeänä talouskumppanina. Tarvitsemme EUn ja Mercosurin välisen sopimuksen, joka olisi maailman kunnianhimoisen kahden alueen välinen sopimus. Meidän täytyy myös saattaa päätökseen EUn ja Keski-Amerikan välinen, väliset neuvottelut ennen toukokuussa pidettävää Madridin kokousta. Tarvitsemme assosiaatiosopimukset Meksikon ja Chilen kanssa. Tämä onkin ollut suuri menestys. Olen tyytyväinen myös siihen, että olemme saaneet aikaan vapaakauppasopimuksen Kolumbian kanssa. Siitä tulee olemaan hyötyä sekä Kolumbialle että EUlle. Nyt meidän täytyy pikaisesti ratifioida nämä sopimukset ja pitää huolta siitä, että mikään Andien yhteisön maa ei jää tämän ulkopuolelle. Vapakauppasopimukset voivat ja niiden täytyy myös olla tärkeä väline siinä, että edistetään kansalaisten oikeuksia ja vapauksia. Ja lopuksi me, me haluamme, että syvä, me menemme syvällisempiin sopimuksiin EUn ja muiden tahojen välillä latinalaisessa Amerikassa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi SD-ryhmästä Menendez del Valle, kolme minuuttia. Gracias, eh, presidenta. Kiitoksia, puhemies. Ashton. Haluaisin ensin onnitella Salafrankkaa tästä hyvästä mietinnöstä. Tehän tiedät, että toukokuun huippukokous on erinomainen tilaisuus edistää kahden osapuolen välistä yhteistyötä. Puheenjohtajavaltio Espanja on tehnyt erittäin hyvää työtä tässä aiheessa, mutta siitä huolimatta katson, että tällä puheenjohtajakaudella meidän täytyy kuitenkin vahvistaa edelleen näitä suhteita, ja tässä asiassa on paljon vielä tekemistä. Planeetalla ei ole muuta aluetta, jolla Euroopan kanssa olisi enemmän historiallisia, kulttuurisia ja toimielimisiä yhteyksiä kuin latinalainen Amerikka. Jos muistamme, että latinalaiset jäsenvaltioiden halusta, mutta myöskin Euroopan halusta tukea demokratisoitumista. Tämä on johtanut erittäin suuren vakauteen. Tämä mietintö, ja voidaan sanoa, että minun ryhmäni on ollut tyydyttävästi mukana siinä, se on hyvä viesti Madridin huippukokouksen toukokuussa ja toivottavasti se vaikuttaa myöskin sen tuloksiin ja se muistuttaa siitä, että meidän on pakko edetä strategisissa yhteyksissä Euroopan ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian välisissä suhteissa. Haluaisimme saada aikaan mekanismi, jolla investoidaan Latinalaisen Amerikalle ja luodaan Eurolac-rahasto kyseisessä huippukokouksessa, mutta muistamme kuitenkin, millaisia kysymyksiä on, millaisia ongelmia on havaittu viime vuosina, ja toivottavasti Madridissa voidaan lopullisesti vaikuttaa näihin neuvotteluihin Mercosurin kanssa. Olemme tyytyväisiä siihen, että on edistetty tehty neuvotteluissa monentahoisen sopimuksen suhteen Kolumbian ja Perun kanssa ja uskomme, että aikanaan voidaan saada aikaan malli, järkevä malli, jonka avulla voidaan ottaa mukaan myöskin Ecuador ja että jätämme ovet avoimeksi myöskin Bolivialle. Lopuksi varmasti pääsemme hyvään sopimukseen Latinalaisen Amerikan kanssa ja voimme ottaa myöskin Panaman mukaan sopimuksen piiriin näissä neuvotteluissa. Ja lopuksi puhemies totesin, että kaikkea tätä on mietittävä puitteissa, jotka ovat sosiopoliittista filosofiaa tällä alalla. Toisin sanoen, meidän täytyy tukea erilaisia integraatioprosesseja latinalaisessa Amerikassa. Meidän täytyy vaatia, että noudatetaan, kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja meidän täytyy jatkuvasti keskittyä kehitykseen ja meidän on aina käytävä vuoropuhelua huolimatta ongelmista, joita tulee eteen ja meidän täytyy syventää yhteyksiä strategisiin kumppaneihimme, jotta voimme edetä näiden tavoitteiden osalta. Kiitos. Sehr gerne, Kiitoksia, kiitoksia. Seuraavaksi Panajotov Aldesta. Kaksi minuuttia. Microphone? Yeah. Okay. Уважаема госпожо председател, госпожо Аштън. Kiitoksia, rouva puhemies, hyvä rouva Ashton, hyvät kollegat, Kiitän kollega Salafrankaa hänen panoksestaan siinä, että kehitetään EUn ja latinalaisen Amerikan suhteita ja hänen mietinnöstään, joka käsittelee strategista kumppanuutta EUn ja latinalaisen Amerikan välillä. Tulevina vuosina sitä tullaan kehittämään EU 2020 strategian puitteissa. Totta kai kiinnitämme huomiota talouskysymyksiin ja ympäristötavoitteisiimme. Rahoituskriisi kohtasi Euroopan kovalla kädellä, niin ja tämä kumppanuus tarjoaa meille mahdollisuuden päästä entistä paremmin ulos tästä kriisistä. Kiitos huomiostanne. Kiitoksia. Seuraavaksi Lunacek vihreistä. Kaksi minuuttia, 30 sekuntia. Kiitoksia. Haluaisin nyt puhua Espanjaa ainakin nyt tässä aluksi. Haluaisin muistuttaa myöskin tästä prosessista, jota on toteutettu näissä neuvotteluista. Kun Salafranca alkoi puhua, hän kertoi tästä. Ja mielestäni prosessi on ollut hyvä ja nyt olemme, kuten tekin totesitte, te olette ottanut mukaan myöskin meidän kantojamme ja täytyy sanoa, että jos kyseessä olisi vihreiden mietintö, niin se olisi erilainen, mutta näin nämä asiat menevät täällä parlamentissa. Muutama asia. Kun Salafranka te sanoitte, että haluaisitte nähdä EUn ja Latinalaisen Amerikan suhteiden kahden tasavertaisen kumppanin välisenä suhteena. Mielestäni tämä on hyvä idea, mutta keitä nämä ovat sitten nämä tavat? Ovatko ne hallituksia, vai ovatko nämä kansoja, ihmisiä, jotka haluavat lisää tietoja, enemmän oikeuksia, kuten naiset, vai jotka haluavat torjua köyhyyttä. Eli tätä täytyy vielä miettiä ja määritellä, ja sitä tästä vähän puuttuu tästä mietinnöstä. Mutta olemme kuitenkin monissa asioissa päässeet hyvään tulokseen. Ja myöskin vihreiden osalta olemme saaneet ottaa esiin alkuperäiskansojen oikeudet myöskin valiokunnassa nämä on osettu esiin, nämä kulttuurioikeudet ja myöskin nämä naismurhat on otettu esiin. Se on erittäin vakava osa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja se on otettu tämän mietityn mukaan ja myöskin muut ihmisoikeuskysymykset. Nämä ovat suuria askelia eteenpäin. Ja ilmastonmuutos, se vaikuttaa ihan samalla tavalla ihmisiin näillä kahdella mantereella. Jos ajatellaan vaikka mitä tapahtuu nyt jäätiköillä. Yhdessä asiassa on erilaisia kantoja ja vihreät, vihreiden ja muiden vihre- ryhmien välillä. Me emme kannata sitä, että jatketaan näitä assosiaatiosopimuksia, kuten tehtiin Andien yhteisön kanssa. Mielestäni parempi olisi parempi tehdä sopimus koko Andien yhteisön kanssa, eikä ainoastaan näiden kahden maan, Kolumbian ja Perun kanssa. Ja sitten lopuksi konkreettinen kysymys Ashtonille Tämä on hyvin konkreettinen kysymys teille, korkea edustaja. Ja ikävä kyllä, sitä ei saatu mukaan tähän mietintöön. Eli meidän pitää vastustaa megahankkeita, esimerkiksi Belmonten pato, jota ollaan suunnittelemassa tällä hetkellä, ja sehän tuhoaisi hyvin paljon alkuperäiskansojen elintilaa, ja se ei olisi myöskään parasta energian tuottamisen kannalta. Brasiliassa on hatoja kansalaisjärjestöjä, jotka vastustavat tätä. On myöskin oikeudellisia menettelyjä Brasiliassa. Ja haluaisin nyt teiltä kuulta, kuulla, mitä te ja komissio teette, jotta voidaan säilyttää nämä Amazonian alkuperäiskansojen elinalue. No nyt annoin teille kyllä todella paljon aikaa puhua, mutta kiitos. Seuraavaksi EKR puolueesta Tanok, puolitoista minuuttia. Hyvä puhemies, hyvä korkea edustaja. Haluan onnitella edustaja Salafrankaa erinomaista mietinnöstä joka koskee kumppanuutta Latinalaisen Amerikan kanssa. Vuoden 2004 laajenemisen jälkeen, kun kiemaat tulivat mukaan, EU on keskittänyt ulko- ja turvallisuuspolitiikkansa itään päin, Venäjälle, Keski-Aasiaan ja Kiinaan, mutta kuitenkin kauppa Latinalaisen Amerikan kanssa on jatkuvasti kasvussa. Joten kyseessä on erittäin demokraattinen alue ja me emme saa sitä unohtaa. Tänä vuonna myöhemmin Brasilia ja muut maat kasvaa todelliseksi talousjättiläiseksi, kun siellä pidetään presidentinvaalit ja presidentti da Silva äh, eroaa oltuun presidenttinä maksimaalisen ajan. Nyt Brasilista muuttuu todellinen strateginen partneri EUlle. Kolumbiakin on hyvä merkki siitä, miten demokratia voi todella kukoista Latinalaisessa Amerikassa on nyt neuvottelemassa EUn kanssa. Sielläkin pidetään presidentinvaalit ja sen kansalaiset varmaankin jäävät kaipamaan Alvaro Riben johtoa. Venezuela, jota johtaa popularistinen demagogi Hugo Chavez, pyrki tukahduttamaan demokraattisen ilmaisun. Boliviakin on myös osoittanut huolestuttavia esimerkkejä tästä, kuten myöskin Castron Kuuba tietysti. Lopuksi Argentiina on pyrkinyt kiinnittämään huomioon muuhun kuin kotimaan politiikkaan ja on pyrkinyt uhkailemaan Falklandin saarilla, joiden kuitenkin asukkaat haluavat edelleen olla brittiläisiä. Kiitos. Seuraavaksi EFD-ryhmästä Belder, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kollega Salafrankan erittäin hyvä ehdotus strategiaksi Latinalaisen Amerikan kanssa. Haluan myös ottaa esille kolme tärkeää kohtaa teille, korkeudustaja Ashton. Ensinnäkin yhteistyö Latinalaisen Amerikan, Latinalaisen Amerikan valtioiden kanssa on erittäin tärkeää. Siinä on kaikki kansainväliset ponnistukset. Meidän täytyy pyrkiä vähentämään näin Iranin ydinaseohjelmaa ja saada sille tukea Latinalaisesta Amerikasta. Toiseksi, jotta voimme pidentää tätä yhteistyötä, meidän täytyy pyrkiä vähentämään islamilaisen terroristiverkon toimintaa, varsinkin Venezuelassa. Ja kolmanneksi, jotta voimme lisätä yhteistyötä Latinalaisessa Amerikassa, meidän täytyy myös pyrkiä vähentämään antisemitismia. Ja näin pyrkiä ottamaan tämä esille myös suhteessa Venezuelaan. Ja lopuksi, hyvä komission korkeudustaja Ashton, Kiinan esille tulo latinalaisessa Amerikassa. Joutuuko Euroopan unioni näiden kahden strategisen kumppanin väliin? Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Für die fraktionslosen Abgeordneten hat das Wort. Seuraavaksi Golnish sitoutumattomista puolitoista minuuttia. Merci, Madame le Président. Kiitoksia, puhemies. Salafrankan mietinnössä on monia mielenkiintoisia asioita. Se on hyvin täydellinen. Eurooppa on pidettävä huolta näistä yhteyksistä ja kuten muistetaan johdantosakappaleessa G, siellä on 600 miljoonaa ihmistä, 10 prosenttia kansan, maailmanlaajuisesta bruttokansantuotteesta ja meillä on historiallisia suhteita tähän maan osaan. Erityisesti tulee latinalaisiin vartioihin Espanja ja Portugali, Italia – Monet kansalaiset ovat menneet asumaan Argentiinaan ja Ranskakin on hyvin läsnä Gujanassa. On kuitenkin ikävää, että mietinnössä ei käsitellä kahta tärkeää kysymystä. Ensinnäkin vapaa kauppa, kysymykset maailmassa ja työnjako, jota pidetään ihmelääkkeenä kaikkiin ongelmiin, ja nehän aiheuttavat hyvin vakavia ongelmia, ole pelkästään Euroopassa, vaan myöskin latinalaisessa Amerikassa. Sitten toinen ongelma, joka liittyy riippumattomuuteen isosta veljestä, eli Yhdysvalloista. Mehän emme ole sen vihollisia, mutta kuitenkin Monroen doktriini, jonka tarkoituksena aikoinaan oli välttää se, että Eurooppa uudelleen ottaisi valtaansa Latinalaisen Amerikan me olemme nähneet muutama vuosi sitten, miten tämä on vaikuttanut esimerkiksi Panamassa. Meidän täytyy tietenkin käsitellä kysymyksiä, kuten huumekauppaa, mutta meidän ei nyt tarvitse sanoa, että Latinalaisessa Amerikassa pitää keskittyä tasa-arvoon direktiivaan, vaan meidän pitää keskittyä näihin kaikkein tärkeimpiin ongelmiin. Kiitos. Seuraavaksi Kiitoksia, puhemies. Hyvä korkea edustaja. Aluksi haluaisin onnitella esittelijä Sala hänen loistavasta mietinnöstään. Euroopan parlamentti välittää nyt selkeän viestin siitä, että suhteita EUn ja latinalaisen Amerikan välillä halutaan tiivistää. Nyt kun kuukauden kuluttua järjestetään EU-latinalaisen Amerikan huippukokous. Myös Espanjan PEI-kaudella nämä asiat ovat äärimmäisen tärkeitä. Tässä on paljon potentiaalia esimerkiksi kauppavaihdon alalla. EU täytyy taata myös se, että eurooppalaiset tuotteet pääsevät entistä paremmin latinalaisen Amerikan markkinoille. Ja jotkin romanialaistuotteet, kuten Dacia, romanian kansallisauto, on päässyt aika hyvin latinalaisen Amerikan markkinoille. Ja tähän liittyy paljon tärkeitä arvoja. Ja esittelijän lähestymistapa on hyvä. Meidän täytyy myös pitää silmällä erilaisia yhteistyöhankkeita, joilla voidaan edistää naisten asemaa ja heidän pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Ja lopuksi Salafrankan mietinnön ja huippukokouksen täytyy pitkällä aikavälillä tehostaa EUn ja latinalaisen Amerikan välisiä suhteita. Kiitos. Seuraavaksi Hauregi, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Haluaisin myöskin onnitella Salafrankkaa. Tämä on erittäin merkittävä mietintö ja haluaisin todeta kaikille, että on miljoonia syitä, miksi Latinalainen Amerikka on erittäin tärkeä kumppani Euroopalle. On miljoonia eurooppalaisia, jotka asuvat Latinalaisessa Amerikassa, on miljoonia latinoita, jotka ovat tulleet meidän maihimme Eurooppaan. Ja Ranskassa, Saksassa, Ruotsissa, Espanjassa, siellä on löytynyt uusi työpaikka kärsimyksen jälkeen, jota he ovat kärsineet omissa maissaan. Latinalainen Amerikka on erittäin tärkeä EUlle ja siksi olen iloinen siitä, että tulevina kuukausina ehkä seurauksena tästä Ashtonin tekemästä työstä ja myöskin puheenjohtajavaltion Espanjan työstä on mahdollista saada neljän tärkeää sopimusta Kolumbian, Perun kanssa, Mercosurin kanssa, Keski-Amerikan kanssa, ja tämä on erittäin tärkeää Euroopan unionin kannalta ja myöskin Latinalaisen Amerikan kannalta. Latinalainen Amerikka tarvitsee apuamme. Siellä on heikkoja valtioita, julkispalvelut ovat vielä hyvin heikkoja, siellä on hyvin alhaista veropainetta ja demokratia on vielä hyvin puutteellista, ihmisoikeuksien kansan ongelmia. Siellä tarvitaan apua Euroopalta ja meidän täytyy aina muistaa nämä kysymykset. Ja Ashtonille haluaisin välittää kaksi viestiä tai kaksi suositusta, jotka mielestäni ovat merkittäviä. Jotta voimme tehdä työtä Latinalaisessa Amerikassa, meidän täytyy myöskin ajatella eurooppalaisia yrityksiä. Ulkopolitiikkamme, Ashton, sitä pitää toteuttaa olemalla taloudellisesti hyvin läsnä suurten yritysten kautta. Niiden pitää olla läsnä Latinalaisessa Amerikassa ja ne voi tehdä hyvin paljon näiden maiden kehityksen hyväksi. Niiden täytyy to- to- toteuttaa sosiaalista vastuullisuutta ja niiden täytyy sitoutua näiden maiden kehittämiseen. Ja lopuksi meidän täytyy vielä tehdä yleinen liitto Latinalaisen Amerikan kanssa. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä maailmassa ja me näin voimme kaikki olla vahvempia. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Meissner, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, Rova puhemies. Arvoisa Rova Ashton, hyvä herra Salafranca, olen Eurolat-ryhmän jäsen ja pidän tätä mietintöä äärimmäisen hyvänä, koska EUn ja latinalaisen Amerikan suhteita täytyy vahvistaa entisestään. Vuodesta 1999 lähtien edistystä on saatu paljon aikaan. Latinalaisessa Amerikassa on noin 600 miljoonaa asukasta ja lähes yhtä paljon myös EU-ssa. Ja meillä on paljon yhtenäisiä arvoja, mutta erojakin on hyvin paljon. Ja kun pohditaan, minkälaisia kumppaneita olemme, niin emme ole vielä aivan samalla tasolla, koska esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa on vielä paljon ongelmia lukutaidon, demokratian, ihmisoikeusrikkomusten ja tämänkaltaisten kysymysten kanssa. Meillä ei ole samankaltaisia ongelmia ja samoin äh, nomat kamppailevat huumeongelmien kanssa. Ja meidän tehtävänämme tärkeänä kauppakumppanina on äh, jatkaa auttamistamme demokratiaprosessissa Tavoitteena pitäisi olla sen, että latinalaisen Amerikan ihmisten ihmiset pystyisivät elämään samanlaisessa rauhantilanteessa kuin me ja pystyisivät hyötymään elämän eri osa-alueista. Tarvitsemme tällaista EU latinalaisen Amerikan välistä säätiötä. Tämä edesauttaisi yhteistyötä edelleen. Kiitos. Seuraavaksi Kosusnik minuutti vážená vysoká představitel. Kiitoksia. Hyvä korkeudustaja. Kollega Salafranca on alussa maininnut, että meidän arvomme ovat latinalaisen arv- Amerikan arvojen kanssa samankaltaisia. Mutta on yksi mutta ja se on Kuuba, kun keskustelemme suhteestamme latinalaiseen Amerikkaan, emmekä me voi poissulkea Kuubaa Kuuban kommunistinen, totalitaristinen hallinto pyrkii vesittämään suhteemme tuohon alueeseen, eikä tuo alue ole sitä ansainnut. Latinalainen Amerikka on tärkeä Euroopan unionin kumppani, sillä meidän kumppanimme Kuuban puolella ei voi olla Castron hallinto, vaan meidän täytyy tukea poliittista oppositiota ja poliittisia muutoksia. Kunnioita niitä, jotka taistelevat Kuuban hallintoa vastaan. Ja on kiittää näistä hyvistä sanoista, joita täällä osoitettiin. Demokratia, ilmaisunvapaus ja kaikki muu on hyvin tärkeä osa yhteistä kumppanuutta. Kiitoksia. Seuraavaksi Bafton, myös minuutti. Ähm. Kiitoksia puhemies. Keskustelun alussa Ashton sanoi, että hän vastaisi kysymyksiimme ja pyytäisin, että vastaatte minun kysymykseeni. Ehdotukset, joita on tullut ulkoasioiden valiokunnasta, siellä on myöskin puhuttu neuvotteluista, jotta perustetaan eu latlas amerikan peruskirja, joka liittyy rauhaan ja turvallisuuteen. Ja kenen etuja te tuette Argentiinan suhteen? Siinä, sehän on pyytänyt YKlta kyseenalaistaa brittien läsnäolo Falklandin saarilla. YKta on pyydetty yksipuoliset toimet yhdistyneen kuningaskunnan puolelta, mitä tulee öljynporaukseen tällä alueella. Ja huippukouksessa Latinalaisen Amerikan ja Karibian johtajien kanssa todettiin, että kaikki olivat samaa mieltä Argentiinan oikeudesta Falkanen saareen. Utsotteko, että tämä itse oikeusmääräämisen lisäksi Britannialla on oikeus tähän saareen? Ja haluaisin vastauksen tähän kysymykseen. Seuraavaksi Wertman, minuutti. Hyvät kollegat, Euroopan unionin ja latinalaisen Amerikan välillä on vuodesta 1999 ollut olemassa kahden alueen välinen strateginen kumppanuus, joka pohjautuu ihmisoikeuksien, perusoikeuksien ja koulutusoikeuteen mutta näitä oikeuksia ei useinkaan kunnioiteta, koska noin 240 miljoonaa ihmistä latinalaisessa Amerikassa on lukutaidottomia. Tämä alue on meidän tärkeä kauppakumppanimme. Haluaisin vielä todeta, että naiset ovat jääneet hyvin huonoon asemaan, heitä edelleen syrjitään. Ja tämä on ristiriidassa yleisten ihmisoikeuksien kanssa ja tässä on todella vielä paljon parantamisen varaa. Kiitoksia. Seuraavaksi Janaku, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Haluaisin nyt onnitella Salafrankaa tästä laajasta ja hyvästä panoksesta. Ja haluaisin myöskin kiittää korkeaedustajaa siitä, että hän sanoi, että on tärkeää, että meillä on tiiviimmät suhteet latinalaisen Amerikan kanssa. Latinalaisessa Amerikassa oli viime vuosina toteutunut merkittäviä muutoksia ja 80-luvulla, jolloin oli diktatuuria, tämä on jäänyt nyt taakse, mutta terrorismi, rahanpesu ja huumekauppa ovat edelleen tär- merkittäviä ja siellä on myöskin työttömyyteen ja turvallisuuteen liittyviä merkittäviä ongelmia. Euroopan parlamentin tuella pyytäisin, että Ashton puuttuu niihin ongelmiin, jotka liittyvät kulttuuriin ja koulutukseen. Latinalainen Amerikka on kaikkein lähimpänä Eurooppaa kulttuurisesti, kun verrataan muihin kolmansiin maihin, kun ajatellaan koulutusta, historiaa ja myöskin kulttuuria. Ja mielestäni juuri näillä alueilla – meidän pitää kiinnittää erityistä huomiota. Salafranka on laatinut laajan ohjelman ja hän on puhunut säätiön perustamisesta, joka olisi merkittävä Euroopan parlamentille. Myöskin Euroopan parlamentin merkittävämpi rooli liittyisi suhteisiin kolmansiin maihin. Ja tällaisesta kannasta täytyy pitää kiinni. Kiitos. Seuraavaksi Boskurt, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Viime kuukausien aikana Latinalainen Amerikka on yhä tärkeämmässä asemassa ollut suhteessa Euroopan unioniin. Sen jälkeen, kun se on vuosikausia ollut vähän merkityksettömässä asemassa EUlle. Nyt neuvotellaan jopa assosiaatiosopimuksista tuon alueen maiden kanssa. Ymmärrän, miten tärkeää strategisesti on pitää yllä hyviä suhteita latinalaiseen Amerikkaan. Ja nyt ollaan neuvottelemassa, neuvottelemassa assosiaatiosopimuksesta. Viimeinen neuvottelukierros aloitettiin eilen ja nyt on tarkoitus hioa sopimusta ja sitten viedä se päätökseen. Vaikka tietysti rohkaisen assosiaatiosopimuksen muokkaamiseen Latinalaisen Amerikan kanssa – Mm, haluan kuitenkin painottaa sitä, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen on kaikkein tärkeimmässä asemassa. Tästä sopimuksesta pitäisi olla hyötyä tässä suhteessa. Ja sen pitäisi olla myöskin kannustimena niille maille, muille maille kunnioittaa ihmisoikeuksia. on e täytyy kantaa vastuunsa myös sopimuksen allekirjoittamisen äh, jälkeen. Kyseessä ei ole pelkästään kauppasopimus, vaan poliittisen vuoropuhelun sopimus – Assosiaatiosopimus on Latinalaisen Amerikan tärkeä. Alueella on paljon köyhyyttä ja tämä sopimus, sen täytyy edistää taloudellista kehitystä tuolla alueella. EU ei saa kuitenkaan jättää huomiota sitä, että monet maat eivät ole mitään tasaveroisia kumppaneita tässä suhteessa, vaan meidän täytyy ottaa huomioon se, että näillä alueilla on hyvin epätasa-arvoinen lähtökohta. Sopimukset täytyy tehdä tasapainoinen, jossa ei pelkästään Eurooppa ja suuret yritykset saavat hyötyä. Ei. Molempien osapuolten ja pienyrittäjien, kuten myöskin kansalaisten, täytyy saada siitä hyötyä. Lisäksi täytyy ottaa aluekohtainen lähestymistapa käyttöön. Tällä tavalla sopimus täytyy muokkailla niin, että yksikään maa ei jää toisista jälkeen suhteessa naapurimaihin. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Award minuutti. Uh, Kiitoksia puhemies. Tämä mietintö on erittäin hyvä ja haluaisin onnitella esittelijää erinomaisesta työstä. Kiinnittäisin huomiota kauppakysymyksiin EUn ja Latinalaisen Amerikan välillä. Meidän on varmistettava, että kauppaa käydään oikeudenmukaisesti. Eurooppalaisten maanviljelijöiden on noudatettava hyvin monenlaisia sääntöjä ja standardeja, ja täällä tuotetaan hyvin korkea laatuisia elintarvikkeita ja muita tuotteita. Nämä aiheuttavat lisäkuluja maanviljelijöille ja tämä aiheuttaa epäedullisen tilanteen, mitä kun verrataan näitä tuotteita alhaisemmin standardeen tuotettuihin kolmansista maista tuotuihin elintarvikkeisiin. On eurooppalaisen tuotteen etu, että me tarkastelemme tätä kysymystä huolella. Ja EU on tehty paljon työtä, mitä tulee kuluttajan oikeuksien vahvistamiseen ja meidän täytyy varmistaa, että Euroopan tuodut tuotteet eivät poikkea näistä säännöistä, eivätkä ne myöskään saa vaarantaa kuluttajien terveyttä. EUn alueella tuotavat tuotteet. I'm afraid. Niin te puhuitte jo yliaikaa. Do you want to finish the sentence perhaps? Not Ehkä haluatte nyt vielä puhua tämän virkkeen loppuun. On 600 miljoonaa ihmistä Latinalaisessa Amerikassa ja alueen bruttokansantuote on 10 prosenttia koko maailman BTKsta. Ja tällä alueella on hyvin paljon potentiaalia ja EUn strategia suhteessa Latinalaisen Amerikkaan on erinomaiset puitteisto, jotta voimme kehittää tätä potentiaalia. Sentence. Um. No, se oli kiva pitkä virke. Ja kiitoksia. Seuraavaksi Migalski, myöskin yksi minuutti postaram się zmieścić rzeczywiście w minuucie. E, niin pitäydyn yhdessä minuutissa. Hyvät naiset ja herrat, ehkä ei ollut oikeassa, kun hän totesi, että liberaalidemokratia oli historian loppu, mutta hän oli varmasti oikeassa, kun totesi, että liberaalidemokratia on paras asia, mikä voi ihmisille tapahtua. Eläköön kaikki sellaisissa olosuhteissa. Valitettavasti se, mitä Latinalaisessa Amerikassa tapahtuu, on, että Demokratia on korvanut populismi ja kapitalismi on korvanut sosialismi eli taloudellinen populismi. Siitä syystä käännyn korkean edustajan Ashtonin puoleen. Vetoan teihin siihen, siinä, että meidän kokemuksemme ja eurooppalaisten veromaksajien rahat ja meidän tietotaitomme kanavoitaisiin sellaisiin maihin, jotka seuraavat liberaalin markkinatalouden reittiä eivätkä populistisen demokratian rakentamista. Kiitos. Seuraavaksi Kretu puolitoista minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies, korkea edustaja. Suhteet latinalaisen Amerikkaan ovat osoittautuneet strategisesti äärimmäisen tärkeiksi ja ne ovat koko ajan johdonmukaisempia. Tässä tarvitaan tai on käytetty yli kolme miljardia erilaisiin hankkeisiin kymmenen vuoden aikana. Onneksi latinalaisen Amerikan maat ovat selvinneet raha- ja talouskriisistä paremmin kuin monet muut maat. Kuitenkin se vaikuttaa kansaan ja monet krooniset ja hallinnolliset ongelmat sekä poliittiset ongelmat vaikuttavat kansalaisiin hyvin voimakkaasti. Esimerkiksi Boliviassa monet elävät köyhyysrajan alapuolella ja Argentiinassa tämä luku on 13,9 prosenttia. Eli kehitysapua täytyy kohdistaa instituutioihin näissä maissa niin, että sosiaaliset epätasapainoisuudet voidaan poistaa. Salafrankan mietinnössä sanotaan, että täytyy korostaa vuoropuhelua, jotta päästään vuosituhat tavoitteisiin. Ja meidän täytyy myös varmistaa se, että tähän strategiaan otetaan mukaan kansalaisyhteisöt ja kansalaisyhteiskunta niin, että tavoitteisiin voidaan päästä. Kiitoksia. Seuraavaksi McClarkin minuutti. Um, Kiitos puhemies Eurolatin jäsenenä minä kiitän Espanjan puheenjohtajamaana ja herra Salafrancaa siitä, että te haluatte tuoda eteenpäin latinalaisen Amerikan kanssa olevia suhteita. Ja ilmastonmuutostyö täytyy ottaa tässä huomioon. Kööpenhaminan tavoitteet täytyy vahvistaa. Enemmän energiaa ja energia vuoropuhelua tulee käyttää, jotta voidaan taistella ilmastonmuutosta vastaan ja vähentää myös energian käyttöä. Meillä on paljon tehtävää myös koulutuksen alalla ja meidän täytyy huomioida se, että me kykenemme innovaatioiden, parantamaan innovaatioita molemmilla puolella. Ja haluaisin myös painottaa sitä, että meidän tulee laajentaa myös Erasmus latinalaisen Amerikan suuntaan. Se olisi mahtava mahdollisuus, että se voisi tarjota kauppasuhteiden tulevaisuudelle. Kiitos. Kiitokset. Nyt olemme käyneet tämän keskustelun päätökseen ja siirrymme Catch the Eye-menestelyyn. Ensin yksi minuutti, herra Mikolasic. Ďakujem, pani predsedajúca. Kolegyne a kolegovia, vítam posilňovanie vzťahov medzi Európskou úniou a Latinskou. Kiitos. Um panen tyytyväisenä merkille, että EUn ja latinalaisen Amerikan suhteita vahvistetaan, mikä on yksi prioriteettimme ja se on hyödyllistä molemmille puolille sekä EUlle että latinalaisella Amerikalle. Ja latinalaisella Amerikassa on valtava potentiaali ja valtava väestömäärä, mutta myös luonnonvaroja ja, ja myös vahva BKT. EU on pääinvestoija ja, ja sen pitäisi vakauttaa asemaansa ja myös alueellinen yhteistyö, sen pitäisi perustua demokratian periaatteisiin ja pitäisi puolustaa ihmisoikeuksia sekä äm, myös kahdenkeskisten kumppanuuden jatkoa. Haluan äm, euro, äh, Eurolakin äh, seuraavassa kokouksessa puhua tästä. Kiitokset. Seuraavaksi en näe muita, jotka haluavat. Ah, edustaja Griesbeck haluaa vielä puheenvuoron. Katsotaanpa nyt. Romeva. Edustaja Romeva. Edustaja Romeva, yksi minuutti. Kiitos. Minäkin haluaisin käyttää tila- äh, tilaisuutta hyväkseni ja osallistua tähän keskustelun kertomalla tästä huolestuttavasta tilanteesta, joka koskee Kolumbiaa. Siellä on ryhdytty käyttämään hallituksen palveluja opposition jäsenten vaino tarkoituksessa. Ja tämä tapaus on hyvin vakava ja siellä tietojen mukaan tiedetään, että Kolumbian hallituksen toimesta yritetään ähm, antaa väärää informaatiota näistä opposition edustajista ja haluaisinkin tuoda tämän asialle, asian esille äh, rouva Ashtonille, jotta Eurooppa myös ottaisi tämän asian esille ja korostaisi ihmisoikeuksien merkitystä, koska tilanne Kolumbiassa on erittäin, erittäin vakava ja tämä on merkittävä asia, jossa Eurooppa voi myös toimia. Kiitoksia. Thank you very much. I give the floor. Kiitokset ja sitten puheenvuoro edustaja Nyt kun on puhuttu yli, ähm, ähm, on ollut kolme, yli 300 vuotta äh, siirtomaavaltaa äh, Latinalaisessa Amerikassa, nyt tämä maanosa on noussut äh, Medvedevjan sanoihin myös on ollut käynyt myös latinalaisessa Amerikassa ja, ja hänkin yrittää ähm, vahvistaa taloudellisia suhteita tähän maanosaan. Ja tämäkin näyttää, miten tärkeitä suhteet tämä, tähän maanosaan ovat. Ja EUn 27 jäsenvaltio pitää yhdessä vahvistaa niitä. Ja niinpä meidän pitää ajatella myös niitä pieniä valtioita, jotka eivät äm, kuulu esimerkiksi Andien, Andien liittoon. Ja Latinan Amerikka ei ole tärkeä kauppakumppani vaan muutenkin tärkeä kumppani. Minun mielestäni tätä asemaa pitää vahvistaa ja sitten vähän hyödyntää. Thank you very much. Kiitos eh, edustaja Meltzer. Ja seuraavaksi puheenvuoro edustaja Silvestrikselle. Da tempo l'Unione Europea e l'America Latina hanno sviluppato... Pitkän ajan Eurooppa, unioni ja latinalainen Amerikka ovat kehittäneet strategista kumppanuutta – ja se on todellista kaksi, kaksi aluetta yhdistävää toimintaa. Ja nyt meillä on ollut erilaisia tapaamisia seuraavan kerran. Yhteistyöelin kokoontuu toukokuussa Madridissa. Haluan onnitella herra Frankaa hänen tekemästään työstä, työstä. Ja tämä onnittelujen tulva, jota kollegat ovat hänelle osoittaneet, on todellakin perusteltua. Hän on aloitteessa tai hän asiakirjassaan tuonut esille kulttuuriset, taloudelliset ja muut ulottuvuudet yhteistyön alalla. Haluaisin korostaa kuitenkin vielä talousaspektia, joka osoittaa sen, että on kyse hyvin merkittävästä talousalueesta, joka on kasvava alue. Siellä on satoja miljoonia kuluttajia, maataloustuotteet ovat hyvin merkittävässä asemassa ja heillä on sääolosuhteiden ja ilmastolosuhteiden ansiosta ollut mahdollisuus kehittää ja saada aikaan hyviä satoja. Me tarvitsemme Euroopan unionin ja latinalaisen Amerikan välistä yhteistyötä ja 2013 kaudelle ulottuva budjetti pitää sisältää tietyt määrärahat tuolle toiminnalle. Haluan muistuttaa myös päätöslauselmaesityksessä olevista seikoista, jotka liittyvät vuoropuheluun ja yhteistyöhön latinalaisen Amerikan kanssa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan ja yhteisistä tavoitteista yleensäkin. The floor. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Kasiini. There is not ei ole paikalla. Sitten edustaja Skinner, olkaa hyvä. And may I just say... Haluaisin kiittää sitä työstä, mitä on tehty ja niistä kommenteista, joita täällä on tehty. Mutta kuten jotkut ihmiset vielä sanoivat, on jäljellä muutamia vaikeita kysymyksiä, jotka liittyvät Kolumbiaan ja sen ihmisoikeustilanteeseen. Ja koska vain muutama kollega on poissa, kuten esimerkiksi Richard Howitt, johtuen näistä tulivuorista, niin hän on esimerkiksi tuonut esiin sen, että on erityisiä ongelmia liittyen Kolumbian ammattiyhdistysliikkeen edustajiin. Joten haluaisinkin pyytää, että komissio ja muut äh, miettisivät tätä strategioissaan Kiitos. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoro sitten korkealle edustaja Ashtonille. Um, again, I'd like to begin... Kiitos puhemies. Haluaisin onnitella vielä herra Salafrancaa tästä loistavasta mietinnöstä. Kuten hänkin ja muutkin ovat tehneet, haluaisin myös onnitella Espanjan puheenjohtajavaltiota heidän työstään ähm, ja huippukokouksen valmistelusta ja myös siitä työstä, jolla on tuettu aloitteita. Tämä on tärkeä huippukokous, tämä tuleva, ja se vahvistaa suhteitamme. Ja me pidämme myös ulkoministerien kokouksen äh, huippukokouksen ohessa, ja tämä on minulle erityisen tärkeä. Ja toivon, että voimme käyttää tämän tilaisuuden suhteiden syventämiseen. Monet jäsenet ovat puhuneet kaupan tärkeydestä ja Euroopan yritysten roolista. Me olemme suurin investoija tuolla alueella ja olen tyytyväinen siitä, että on puhuttu myös innovoinnin roolista. Se on erityisen tärkeää myös. Tietysti pitää myös korostaa ihmisoikeuksia ja sitä, että varmistetaan, että ne ovat kaikkien meidän kumppanuussuhteidemme Ähm, keskipisteessä. Jäsenet puhuivat myös ähm, naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja, ähm, ja vähemmistöjen alkuperäiskansojen oikeuksien puolustamisesta. Erityisesti Kolumbia olen hyvin tietoinen sen tilanteesta. Ja TUC, me Tietysti tarkkailemme tilannetta tiiviisti ja olemme edistyneet tässä asiassa kauppasopimuksen puitteissa. Näette, mikä rooli ihmisoikeuksilla on ja ne sitoumukset, mitä tässä sopimuksessa tehdään. Toivon, että tämä voi ehkä lievittää huolenaiheita tässä suhteessa, Kolumbian suhteen. Olen samaa mieltä siitä tärkeästä roolista, ähm, meidän, meidän roolistamme. Äh, tässä meillähän me kuulimme jo esimerkin keskustelussa ähm, erityisesti Brasilian ulkoministerin kanssa me olemme yhteydessä ja keskustelemme tästä asiasta. Jäsenvaltiot ovat ähm, tietysti ratifioineet YK yleissopimuksen ja oikeusvaltioperiaatteita pitää toteuttaa. Ilmastonmuutos on myös tärkeä asia ja meidän pitää olla vuoropuhelussa alueen kanssa. Tietysti koulutusohjelmat ovat tässä kontekstissa myös tärkeitä ja onnittelut vielä herra Salafrankalle. Thank you very much, Mrs. Kiitokset korkean edustaja Ashton. Sitten puheenvuoro Salafrankalle. Kiitoksia puhemies, kiitokset kollegoille heidän puheenvuoroistaan. Haluaisin sanoa Lady Ashtonille, että tämä perustavaa laatua oleva elementti yhteistyössä on ö, politiikan mobilisointi. Tämä tuli esille jo silloin, kun näitä peruskiviä muurattiin vuonna 1985 ja tämä on tullut esille myös myöhemmissä tappaamisissa ja haluaisin tuoda esille sen kollegoille, että tämä yhteisö on todellakin arvoyhteisö. Ja me olemme muokanneet yhteisen tärkeän päätöslauselman Kuuban tilanteesta ja Kuuban poliittisten vankien tilanteesta. Haluaisin tuoda esille komission jäsenelle myös sen, että Tällä hetkellä tilanne, tilanne siellä on esimerkiksi yhden vangin osalta, joka on Fernando Martin. Hänen tilanteensa on ollut hyvin hankala ja haluaisinkin, että siirtyisimme sanoista tekoihin. Rouva Ashton, te neuvottelitte erittäin hyvin sopimusta Kolumbian kanssa ja nyt tilanne siellä on jo parantunut huomattavasti. Kolumbian kansa on kansa, joka pyrkii kohti vapautta ja rauhaa, ja se on nämä ansainnut. Nyt pitäisi hieman saada näihin neuvotteluihin vielä vauhtia, kun ajattelemme myös näitä taloussuhteita, Latinalainen Amerikka on tärkeä kauppakumppani EUlle ja haluaisin sanoa vielä sen, että EU on hyvin merkittävässä siirtymävaiheessa taloudellisessa mielessä. Ja meidän täytyisi ottaa huomioon kokonaistilanne silloin, kun teemme näitä päätöksiä. Meidän täytyisi osoittaa myös tulevassa Madridin huippukokouksessa poliittista tahtoa, joka näkyisi siinä, että suhteet EUn ja Latinalaisen välillä paranisivat entisestään. Kiitokset eh, edustaja Salafrankalle. Keskustelu on päättynyt. Äänestys eh, on toukokuun ykkösistunnon aikana.